Hyvät naiset ja herrat, nyt pyytäisin teitä asettautumaan paikoilleni, jotta voimme aloittaa äänestykset. Ja, mutta ennen äänestyksiä vielä työjärjestys puheenvuoro. Äh, edustaja Basir, olkaa hyvä. Να ακούσουμε τον κύριο Ahmad Basir. Mikro. Mikro.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

Eilen Sky News näytti koko maailmalle, miten rohingat ovat joutuneet kärsimään. Minä näin tämän paikan päällä, kun minä näin tämän kansanmurhan selviytyöt Bangladesissa. Vauvat syntyvät rannalla, onnekkaat pääsevät laivalla Bangladesiin, muut jäävät kuolemaan. Englannin pääministeri on sanonut puuttuvan tähän rahingojen tilanteeseen. Pyytäisin, että me kävisimme keskustelua rohingojen tilanteessa säännön 153 kohdan 4 mukaisesti, koska YKssa on keskusteltu asiasta niin uskon, että Euroopan unionin pitäisi järjestää hallitusten välinen kokous, jotta tämä kansanmurha saadaan lopetettua. Meidän täytyisi nyt johtaa tässä kysymyksessä. Kiitos. Edustaja Basir, kuuntelin ehdotustanne hyvin äh, vakavasti ja välitän puhemiehelle ehdotuksenne. Nyt äh, toimitamme äänestykset. Aivan ensimmäisen Silviutin mietintö Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöön otto, nimen huutoäänestys. Äänestys on päättynyt.